Buongiorno a tutti e a... No niin, huomenta kaikille, hyvät kollegat. Karim on pyytänyt puheenvuoroa. Eli Karim, olkaa hyvä. Mr. President. Kiitos puhemies. Viime vuoden heinäkuussa Siis jos nyt kuuntelisimme kuitenkin edustaja Karimia. Proceda. Mike's not on. Mikrofoni. President. Puhemies, kiitoksia. Heinäkuussa viime vuonna kotiini oli rasistien ja uskonnollisten kiihkoilijoiden ympäröimä. Heillä oli aseistusta ja he aikoivat harjoittaa väkivaltaa vaimoni ja lapset, vaan lapseni pelkäsivät kuollakseen. Nyt 12 ihmistä on tuomittu näistä rikollisista toimista ja rikkeistä. Kiitän entistä puhemiestä Busekia sitä, että hän tuomitsi nämä väkivallan teot olessaan puhemiehenä. Ja Emily Buskartia kiitän niin, Potskurtia kiitän niin, niin ikään, samoin parlamentin suurta enemmistöä. Lancashiren poliisi suojeli perhettäni. Tämä mahdollisti sen, että pystyn jatkamaan parlamentaarista työtäni. Syyttäjä toi tiliteoistaan nämä rasistit ja väkivallan tekijät. Tähän päivään mennessä en kuitenkaan ole saanut vastausta yhdeksänvuotiaalta tyttäreltäni. En ole voinut antaa vastausta yhdeksänvuotiaalle tyttärelle, joka kysyy, miksi. Täällä on kuitenkin yksi parlamentin jäsen, joka tuolloin tarjosi näille rasisteille kaikkea mahdollista tukea ja apua, mitä hän vaan voisi heille antaa. Yksi asia on varma. Me emme anna periksi tällaiselle väkivallan tekijöille. Me pysymme yhtenäisenä. Me olemme tätä jäsentä vastaan. Nyt en puhu pelkästään tämän parlamentin nimissä, vaan joka ikisen oikeamielisen Euroopan kansalaisen nimissä. Prego. Man... Kiitoksia. Prego, parli per cortesia. Niin, teillä puheenvuoro, olkaa hyvä. Ukrainan tilanne. Haluaisin puhua siitä. Kyseessä on edellisen pääministerin Timoshenkon tilanne ja ehdotettu boikotti Euro 2012 otteluihin. Haluaisin, että tästä keskusteltaisiin eh, seuraavassa Strasbourgin täysistunnossa, silloin kun keskustellaan päätöslauselmasta, joka koskee ihmisoikeustilannetta Ukrainassa. Mutta haluaisin myös vedota teihin, jotta kieltäytyisitte boikotista toimintamuotona silloin, kun haluamme viedä eteenpäin demokratiaa ja ihmisoikeuksia Ukrainassa. Kaikki mukaan lukien oppositio Ukrainassa haluaa, että pelit pidetään se on erittäin ajankohtaista ja tarpeellista. Tämä jalkapallo on tukemme symboli. Ja haluaisimme välittää sen symbolina edusta Schenkolle. Kyllä minäkin osaan pelata jalkapalloa. Bene. Cari colleghi. No niin, hyvät kollegat. Meillä on pitkä äänestys edessä ja haluan osoittaa solidaarisuutta koko parlamentin puolesta Karimille ja myöskin henkilökohtaisesti ja puhemies Schulzin nimissä. Julkinen lau, julkilausunto, joka on allekirjoittanut Rinaldi Bobolska Sassoli, joka koskee Eurooppa